20. heinäkuuta 2009 lähtien. Seuraava tiedotus. Olen saanut ryhmältä Euroopan kansapuolue. Euroopan konservatiiviset reformiset vihreät ja Euroopan vapaus demokratia on esitetty ehdotuksia valiokuntien delegaatioiden muutoksia. Näistä, näistä muutoksista ja pyynnöistä on pöytäkirjoissa merkinnät. Jos näihin ei tule huomautuksia, niin nämä vahvistetaan. Teillä nämä muutosehdotukset ovat, joten teillä ne ovat käytössänne. En sen vuoksi niitä lue. Italian Oikeusviranomaiset ovat pyytäneet immuniteetin poistamista Roberto Fiorolta, joka on entinen Euroopan parlamentin jäsen. Asia koskee Vitsensesin oikeusasemasta olevaa asiaa. Artiklan 6 työjärjestyksen mukaan tämä välitetään oikeusasioiden valiokuntaan, joka on asiasta vastaava valiokunta. Seuraava tiedotus. Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt minulle oikaisun toisen käsittelyn